Good evening, colleagues. Hyvää iltaa, hyvät kollegat. Ensinnäkin pyytäisin, että huolehditte, että teillä on äänestyskortit valmiina ennen kuin kokous alkaa. Kaksi minuuttia vielä taukoa sitten aloitetaan. we will start our mm, meeting. Aloitetaan kokous. Ensin esityslistan hyväksyminen, jos ei ole kommentteja. Esityslista on hyväksytty. Toisena esityslistalla ilmoitukset, puheenjohtajan ilmoitus kirjallisella menettelyllä koordinaattorit päättivät perua Ruotsin matkan, joka oli suunniteltu marraskuulle ja nimettiin Mikael Gustafsson ja Edith Bauer täysjäseniksi tasa-arvovaltuutetun asiantuntijoiden foorumiin ja Petra Meijer ja Gottlieb Albert varajäseniksi kolmen vuoden mandaattille. Ja sitten siirrytään äänestämään. Yes. Oh, we need to wait. Oh, oh, we need to wait. Vai pitääkö vielä odottaa? Voimmeko aloittaa? Aloitetaan. Kohta kolme. Esityslistalla vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2017 Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla. Lausuntoluonnoksen hyväksyminen, valmistelija Jose Inasio Faria. Lähdetään äänestämään. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kymmenen puolesta vastaan. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Toimiko äänestyslaitteet? Ajoitamme teknikkoa. Eli uudestaan. 11. Tarkistus 11 puolesta. Against. Vastaan. Mm-hmm. Yeah. Abstentions. Tyhjä. Fruit. It's... Hyväksytty. Hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Koska kompromissi viisi hylättiin, äänestetään tarkistuksesta 28 Kolme osa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Haluatteko tarkistaa? Toinen osa. Pyydän, että osoitatte selvästi puolesta. Against. Vastaan. Abstention. Tyhjää. Hyväksytty. Kolmasosa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 29 raukeaa. Tarkistus 22. Siitä äänestetään 33 jälkeen. Ja nyt Now we are going to... Nyt tarkistus 22. Kolme osaa. Vai neljä? Neljä osaa. Ensimmäinen osa. 22 ensimmäinen osa puolesta. Yes, because, uh, because it... Koska sen toisessa kohdassa, mutta se oli osallisena tässä kompromississa, joka hylättiin, eli siksi siitä nyt äänestetään. Ja Nyt tarkistus 22, ensimmäinen osa, äänet puolesta. Vastaan, tyhjää. Kaksikymmentäkaksi. ja 20, 29 29 raukeaa. Kun 28 ensimmäinen osa hyväksyttiin. Pahoittelen. Näin tämä menee ja sitten äänestyslistan mukaan. Nyt tarkistus 22 toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 22 osa puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Ja vielä neljäsosa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt Ja nyt tarkistukseen 21. 21 Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yes, now we are voting on... Nyt tarkistus 21 puolesta. Tarkistus 21 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten Seuraavana tarkistukset 13 ja 20 6. Identtiset tarkistukset puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Now we will vote. Ja nyt tarkistus 35. Ensimmäinen osa, äänet puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Nyt tarkistus 34, kaksi osaa, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten kompromissi 6, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 7, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 40 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Tarkistus 42 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 43 puolesta vastaan tyhjää. Ainut äänestyslaitteet toimivat. Kokeillaan. 43. Äänestys alkaa. Hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 45 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus, anteeksi, olkaa hyvä. Mm-hmm. I kindly ask to repeat the whole thing. Pyytäisin ystävällisesti toistamaan tämän koko jutun siten, että on mahdollista tarkistaa äänet. Uh, which amendment do you want? Minkä tarkistuksen haluatte uusia? Not one by one. Siis ei... Jokainen äänestys. Yes. Okei. Okay. Let's continue our vote. Jatketaan. Pahoittelut siitä, että aluksi oli vähän vaikeuksia. Mutta nyt tämä taitaa sujua oikeaan suuntaan. Tarkistus 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 51 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Tarkistus 52 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 53 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kompromissi on hylätty, joten tarkistukset 54-55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 56. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 58-59 raukeavat. Tarkistus 57 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 60, kaksi osa ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 61 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 67 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 68 puolesta, vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus 69 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus 70 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty tarkistus 71 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Tarkistus 72 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty Tarkistus 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt 81, koska 80 raukeaa, 81 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 83, kaksi osaa, ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 84, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmasosa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten tarkistus 85 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 88 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 89 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 90 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 5, ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Koko lausuntoluennos näin muutettuna. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Kiitos oikein paljon. Kiitos. Thank you. Mm-hmm. And now point five on the agenda, just... Ja sitten kohta viisi esityslistalla, eikö niin? Oikeusalana. Just a moment. Just a moment. Hetki vain. Pyytäisin istutumaan. Tai voi tämä sisältäänkin tehdä. Meidän pitää äänestää vielä valiokuntamme kalenterista ensi vuodelle. Hyväksyä vain. Ei mitään vastalauseita tai muuta. Selvä, kiitos. So Yes. Now, uh, point five, justice program. Kohta viisi oikeusalan ohjelma. Valmistelija Angelika Rinar. Lausuntoluonnoksen käsittely. Ilkka, antaisin puheenvuoron. For the rest Kiitos paljon ja kiva, että joku tänne vielä jäikin. Yritän nyt puhua nopeasti ja viihdyttää teitä tässä illan päätteeksi. Niin, esittelen ihan lyhyesti tämän lausuntoluonnoksen, jonka koske, kohteena on oikeusalan ohjelman luominen vuosille 2021-2027 EU-ssa kansalaisten hyväksyntä tarvitaan erilaisille oikeus- ja kansalaisoikeus- ja arvotoimenpiteille ja siksi niille tarvitaan rahoitusta EUn budjetista. Tällä rahoitusohjelmalla on voimakas yhteiskunnallinen painotus ja selvä linkki eurooppalaisiin arvoihin ja sillä pyritään toteuttamaan arvoja ja kansalaisoikeuksia. Edistyksestä huolimatta kyseisillä politiikan aloilla on paljon aukkoja ja on havaittu myös uusia puutteita. Analyysien mukaan erilaista syrjintää tapahtuu esimerkiksi etnisen alkuperän tai sukupuolen tai sukupuolisen suuntautumisen perusteella ja tarvitaan enemmän tietoa Euroopan unionin perustarvoista. Yhteistyö siviili- kansalaisyhteiskunnassa on riittämätöntä ja avun saaminen oikeudellisella osa-alueella on riittämätöntä – eurooppalainen oikeuden alue, sen pitäisi perustua vastavuoroiseen tunnustamiseen ja luottamukseen ja oikeudenmukaisuuteen ja myöskin oikeudellista yhteistyötä siviili- ja rikosasioissa pitäisi lisätä. Meidän ja tämän valiokunnan näkökulmasta pitäisi keskittyä ohjelmassa seuraaviin aiheisiin oikeusvaltion periaatteen juurruttaminen ja koulutus ja tiedon lisääminen, sukupuolinäkökulman kattava huomioon ottaminen ja korostaminen erilaisissa ohjelmissa sekä rahoitusmahdollisuuksien parantaminen kansalaisyhteiskunnan järjestöille sekä EU:ssa että sen ulkopuolella näiden asioiden huomioon ottamiseksi keskeisten sidosryhmien tietoisuuden parantaminen EUn politiikasta ja oikeussäännöistä erityisesti rikosten uhrien suojelemiseksi. Ja lisäksi todetaan, että EUn oikeusjärjestelmä ei suojaa tyttöjä ja naisia riittävästi eikä myöskään sukupuolittuneen väkivallan uhreille anneta tarpeeksi tukea. Rikosten uhrien tukea pitäisi tehostaa ja erityisesti tässä pitää ottaa huomioon naiset ja lapset. Tässä siis lyhyesti se, mitä olen tuohon lausuntoon luonnostellut ja odotan teidän kommenttejanne ja lisäyksiänne. Miss Angelika Mlinar. Kiitos Angelika Mlinar. Ja nyt varjoesittelijöille puheenvuoro. Kodovska on puhuja. Eh, thank you very much, eh, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia Angelika. Kiitän tästä tärkeästä lausunnosta ja näistä ehdotuksista, joita teit koskien Euroopan sosiaalirahasto plussa, niin että siinä huomioitaisiin paremmin sukupuolten välinen tasapaino oikeuden alueella. Oikeuden alue on hyvin tärkeä miehen ja naisen välisen tasa-arvon ja perusoikeuksien kannalta ilman valistusta ja yhdenvertaista lainsäädännön toteuttamista oikeuden käytäntöissä emme saa toteutumaan tasa-arvoa käytännössä – Tarvitsemme ehdottomasti merkittäviä varoja, jotta voimme edistää oikeudellista kulttuuria ja käytäntöä, joka perustuu sukupuolten tasa-arvoon, että voidaan varmistaa se, että olemassa olevan tasa-arvolainsäädäntö ymmärretään oikein ja sitä täytäntöön pannaan ja toteutetaan käytännössä. Tämä edellyttää rahoitusta koulutukseen, tuomareiden koulutukseen, oikeuslaitosten ammattilaisten ja muiden ammattihenkilöiden koulutukseen tällä alalla – sukupuolisensitiivistä koulutusta tarvitaan paitsi tuomareiden asianajajien, myös poliisien ja muiden lainvalvontaviranomaisten koulutuksessa. Nämä viranomaiset ovat usein ensimmäinen yhteyspiste naisiin kohdistuvan väkivallan uhrien tilanteessa. Emme voi, meidän on vaadittava sen tämän sukupuolisensitiivisen näkökulman opettamista näemme, että, että käytännössä olemassa olevia lakeja ei täysin toteuteta. Siksi meidän on koulutettava oikeudenalainen ammattilaisia kaikissa jäsenvaltioissa. Erityisesti uskon, että sosiaalirahasto plussasta rahoitetun koulutuksen kannalla, avulla voitaisiin rahoittaa tietoisuutta, tietoisuuden lisäämistä EUn säännöstöstä ja, ja naisen ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan estämisestä. Bulgariasta on hiljattain esimerkkejä koskien Istanbulin pöytäkirjaa. Meidän on todella, se osoittaa kuinka meidän todella lisättävä valistusta ja, ja avain käsitteiden ymmärrystä niin, että tämä yleissopimus todella olisi hyvin tiedossa kaiken ammattilaisten keskuudessa. Olen tehnyt tarkistuksia ja toivon, että tuette minua, jotta voisin tätä sukupuolisensitiivistä näkökulmaa levittää niin, että voisimme paremmin ehkäistä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Odotan yhteistyötä esittelijä ja muiden varjoesittelyiden kanssa tässä hyvin tärkeässä asiassa. Kiitoksia. Thank you, Miss Agnieszka Kozlowska. Now. Kiitos. Seuraava varjoesittelijä esittelijä. Grazie, Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja aivan lyhyesti ottanut huomioon myös, kuinka paljon täällä on ihmisiä paikalla ja mitä kellokin on. Todella haluaisin kiittää valmistelijaa tästä lausunnosta koskien oikeusalan ohjelmaa tulevina seitsemänä vuonna. Olen yhtä mieltä monista asioista, joita täällä on jo sanottu. Tietenkin tässä ohjelmassa olisi pureuduttava sukupuolikysymyksiin monialaisesti, niin kuin olisi toki tehtävä kaikilla aloilla tulevalla monivuotisella rahoituskaudella – perusongelma, joka koskee tätä valiokuntaa, meitä kaikkea täällä, varmastikin koskee e, naisten oikeussuojaa ylipäänsä, erityisesti väkivaltatapauksissa. Näin ollen oikeuden käyttäjien hyvien käytäntöjen jakaminen näissä tapauksissa, jotka koskevat naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, niitä pitäisi levittää mahdollisimman laajalti. Meidän olisi poliittisesti sitä tuettava. Poliittista toimintaa ei voi olla ilman asianmukaista budjettia ja näin ollen tarvitsemme myös rahoitusta näille toimille, joiden avulla voitaisiin auttaa naisia tuomaan esille nämä väkivaltatapaukset, joista he kärsivät. Joten tähän tarvitaan myös tarkkaa valvontaa, kun direktiiviä lähdetään täytäntöön panemaan olisi valvottava sitä, mikä on uhrien tilanne. Ja kuten täällä on valmistelijakin ehdottanut, ja on tärkeää myös huomioida tämä eurooppalainen määräys, Tämä kaikki asiat saadaan lopulliseen oikeudellisella ohjelman asetukseen mukaan. Olisi hyvin tärkeää myös korostaa tätä käsitettä, joka koskee yleistä oikeussuojaa ilman mitään syrjintää. Toivon, että tämä on koko tämän oikeusalan ohjelman ytimessä tulevina vuosina. Kyseessä ei ole ainoastaan sukupuolen huomioiminen, vaan myös tasa-arvo, jota olisi sovellettava monialaisesti kaikissa ohjelmissa, myös oikeuden alan ohjelmassa. Me oman ryhmäni kautta tulemme tekemään jotakin tarkistuksia niin, että vahvistetaan vielä valiokuntamme lausuntaa, jossa me kaikki olemme tietenkin olleet mukana. Kiitoksia puheenjohtaja. Thank um, Kiitos. puheenjohtaja. Oikeusalan ohjelma on tärkeä tasa-arvoasia. Seksuaalinen syrjintä oikeusjärjestelmässä on keskeinen este, kun naiset pyrkivät saman oikeuteen. Siinä mielessä haluaisin kiittää valmistelijaa hänen ehdotuksistaan. Tuemme monia hänen huomioitaan. Te myötä lisätarkistuksia, jotta voimme ottaa tasa-arvokysymykset voimakkaammin esiin tässä ohjelmassa. Erityisesti haluaisimme ohjelman tavoitteeksi sen, että edistetään osaavien naisten ja miesten pääsyä ja että estetään kaikki syrjintä, joka kohdistuu mahdollisiin haavoittuvaisiin ryhmiin. Haluaisimme erityisesti tuomareille ja syyttäjille ja poliisille koulutusta tasa-arvokysymyksissä, jotta ihmiskaupan uhrit ja seksuaalisen väkivallan uhrit tunnistetaan oikein, että heitä kunnioitetaan ja että oikeusjärjestelmä ei uhriuta näitä ihmisiä uudestaan. On tärkeää, että tehdään päätöksiä, jotka eivät vieraannuta uhreja järjestelmästä, jotta eivät vedä, vetäydy pois näistä tapauksista. Lisäksi haluaisimme koulutusmateriaalia, jotta eurooppalainen suojelumääräys saisi Mm, laajempaa tietoisuutta osakseen. Sitä harvoin käytetään, mutta näin voitaisiin suojella uhria kautta Euroopan unionin ja voitaisiin vaihtaa hyviä käytänteitä tuomioistuinten kesken, erityisesti kun käsitellään sukupuolittunutta väkivaltaa. Ohjelmassa ei pitäisi edistää ainoastaan sukupuolinäkökannan mukaan ottamista oikeusalalla, mutta myös budjetointi pitäisi sukupuolittaa ja lisäksi arviointitiimien tasa-arvosta pitää pitää kiinni ohjelman täytäntöönpanon aikana ja sen jälkeen. Ja haluamme tehdä lisätarkistuksia myös, jotta voidaan tehdä vaikutusten arviointeja ja saada tietoja, jos otetaan huomioon, tilastotietoja, jos otetaan huomioon sukupuoli. Valmistelemilla loppupuheenvuoro. Kiitos paljon. Kuulemani perusteella Ajattelin. Ajattelen, että meillä on varjoesittelijöiden kanssa mahdollisuus saada aikaan oikein hyvä lausunto ja olisi hyvä, että sitten asiasta vastaava valiokunta myös ottaisi sen huomioon. Tarkistusten määräaika on 25. lokakuuta ja odotan oikein hyvää yhteistyötä kanssanne. You already Kiitos oikein paljon edustaja Minar. puhuitte jo siitä, että tarkistusten jättämisen määräaika on kello 17.25. päivä lokakuuta. Kiitos. Ja sitten siirrytään kohtaan kuusi. Ei tämä vielä loppunut. Ja kymmenen asti on aikaa. Yes, <laughs> you, you, you can go to another <laughs> meeting if you want. Yes, uh, we have one, uh, uh, uh, one, uh... Meillä on yksi aihe vielä. Yksi lausunto, naapuruuskehitys ja kansainvälisen yhteistyön välinen perustaminen, valmistelija Eleonora, For, Eleonora Forenza. Edustaja Forenza, olkaa hyvä. Grazie, presidente. La cooperazione... Kiitoksia puheenjohtaja. Kansainvälinen yhteistyöväline on yksi Euroopan unionin väline, jolla se voi edistää perusoikeuksia, jotka perustuvat konf- aseellisten konfliktien torjumiseen ja konfliktien rahoittamiseen. Tähän liittyy myös naisten ja tyttöjen no, oikeudet ja eri kulttuurien yhdistäminen ja, ja selkka- mahdolliset selkkaukset tähän liittyvät myös työdirektiivin ja ympäristönsuojelun seikat – monivuotiset rahoituskehykset voisivat tarjota EUlle ja sen jäsenvaltiolle mahdollisuuden toteuttaa yhteistyötä, joka perustuu unionin perusarvoille. Tältä perusteelta olen laatinut lausuntoluonnoksen komission e, asetusehdotukseen. Tämä naapuruuskehitys ja kansainvälisen yhteistyön välinen perustuminen perustuu artikla 3 ja sen tarkoituksena on edistää Euroopan unionin arvoja kaikkialla maailmassa, jotta saavutettaisiin unionin ulkoisen toiminnan, toiminnan tavoitteet ja periaatteet. Sisältö vaikuttaa siltä, että siinä kuitenkin edistetään EUn lyhyen aikavälin etuja, kuten muuttoliikettä ja turvallisuutta kansainvälisen yhteistyön ja kehityksen kustannuksella. Tämän sukupuoliulot ulottuvuus erityisesti on jäänyt heikkoon asemaan. Sidosryhmien ja kansalaisjärjestöjen kanssa olen käsitellyt kansala- kansainvälistä yhteistyötä feministä lähes näkökulmasta ja pyrkinyt pitkäaikaiseen kestävän kehityksen on aina hyvä muistaa se, että tämä kestävän kehityksen tavoite viisi on monialainen ja käsittely sukupuolten tasa-arvoa kaikilla osa-alueilla on tärkeää selventää ja tiettyjä osa-alueita, kuten esimerkiksi johdantokohdan osan kohta 13, tarkistus 19 ja, ja kohdat, jotka käsittelevät sotilaallista väliintuloa. Ne naiset, jotka ovat omasta poli- jotka ovat toimineet poliittisesti, eivät ole rakentanut identiteettiä nationalismin perusteella, luultavasti siksi, että heidän taistelunsa on aina perustunut tähän patriarka- patriarkaalin äh, vastustamiseen nykyisessä tilanteessa, johon liittyy ei enää yhtään naisten väkivaltaa liikkeen tyyppiset toiminnat on, on huomattava. Täällä Puhutaan maahanmuutosta ja kulttuurinvaihdosta, joka on määrittänyt feminismiä alusta asti ja, ja toteuttanut ideologisia yhteenottoja, mutta koska ne sodan muodossa. degli impegni internazionali e degli obiettivi dell'Unione Europea. Euroopan unionin tasa-arvo tavoitteiden lisäksi on selvää, että feministinen näkö, kuulma oikeuden alalla merkitsee oikeutta kaikille, ei naisille ja tytöille. Kehitysyhteistyön politiikan tavoitteena on myös ympäristönsuojelun tuottava työ, tu, ihmishenkien turvallisuus, eikä vain, eikä vain rajavalvonta, joka määrittelee ihmisen hengen A- ja B-luokkaan. Tämän kautta vain vahvistetaan patriarkia, kaaria on tärkeää pyrkiä vähentämään köyhyyttä ja eriarvoisuutta, säilyttää rauhaa, ehkäistä selkkauksia ja puuttua pakkosiirtymisen syihin ja selvi- auttamaan maita selviämään muuttopaineista ja luonnon ihmisen aiheuttamista katastrofista. On tuettava myös oikeudenmukais- oikeudenmukaisuutta, ihmisoikeuksia ja niin edelleen. Kiitos. Uh, thank you, Ms. Forenza. Kiitos, edustaja Forenza. Ja nyt varjoesittelijät. Edustaja Soleil ensin. Madam Chair. Um... Kiitos taas, puheenjohtaja. Olen samaa mieltä monesta, paljosta siitä, mitä Eleonora sanoi. EUlla on tärkeä rooli naisten hyväksikäytön torjunnassa ja naisten oikeuksien puolustamisessa kaikkialla maailmassa. Ja siihen tarvitaan asianmukaisia välineitä olemassa olevien ohelle. Komissio on pyrkinyt lisäämään joustavuutta monien välineiden käytössä, mutta usein kuitenkin tasa-arvonäkökulma häviää sitten budjettivarojen allokoinnissa – käytännössä. Haluan esittää tukeni esittelijälle ja hänen ehdotuksilleen, jotta saataisiin aikaan erityinen temaattinen ohjelma, joka keskittyisi tasa-arvokysymyksiin ja sille olisi asianmukainen budjettirahoitus taattu, sillä muuten tämä asia hukkuu budjetin muiden otsakkeiden alle. Naisten seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja oikeuksia on suojattava ja kaikenlaista hyväksikäyttöä ja seksuaalisia rikoksia on torjuttava tämän ohjelman avulla. Komission ehdotukseen ei sisälly mitään erityisiä vaatimuksia näiden varojen käytölle, kuten sitä, miten saataisiin sukupuolenkin mukaan luokiteltua tilastotietoa tai voitaisiin tehokkaasti valvoa rahojen käyttöä. Ja täytyy vain toivoa, että tässä uudessa välineessä tasa-arvoasiat otetaan toden teolla huomioon. Kiitos. Ja sitten teillä on puheenvuoro Kämyydin tilalla. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on täällä Mudin kanta, jonka esitän tänä iltana. Kuten näette, hän ei päässyt paikalle tänään ja hän on tästä toki pahoillaan. Kollegalle oli hyvin tärkeää kiittää minun kauttani esittelijää, edustaja Forenzaa, hänen erittäin hyvästä työstä tämän lausunnon parissa. Tämähän on suunnattu ulkoiseen valiokunnalle. Claire Veri esittelijänä on täysin yhtä mieltä tästä naisten ja tyttöjen emansipaatiokysymyksestä, heidän tukemisesta äh, ja myöskin näiden HBTI-ihmisten tukemisesta. Äh, äh, hän on myös tyytyväinen siitä, että esitteli on havainnut täällä naisjärjestöjen tukemisen. Hän arvostaa tätä suuresti. Forenza keskittyy aivan oikein tämän kestävän kehityksen tavoitteen monialaisuuteen ja kansalais järjestelmäyhteiskunnan valtavan rooliin päätöksenteossa kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Moody pohjaan nämä ne, tarkistus pyrkii niille vahvistamaan esittelijän tekstiä ja erityisesti tämä sukupuoliulottuvuuden mukaan ottaminen on tärkeää, niin että naisten oikeudet varmistetaan kansallisissa ja alueellisissa strategisissa ohjelmissa ja kansainvälisissä päätöksentekoprosesseissa. Mudi on sitä mieltä, että olisi välttämätöntä keskittyä vielä merkittävämmin naisten rooliin rauhantekijöinä ja naisten myönteiseen vaikutukseen neuvotteluissa – ja hän korostaa myös sitä, kuinka paljon kielteisiä vaikutuksia maahanmuutolle ja ilmastonmuutoksella on naisille ja tytöille. Hän kiittää todella vielä valmistelijaa ja kiitän myös omasta puolestanikin esittelijä. Thank you, Ms. Pizzerna, and now Ms. Kiitos, edustaja Frenza. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää oikein lämpimästi kaikkia kollegoita näistä puheenvuoroista. Ne tulevat äh, tätä keskustelua rikastuttamaan ja olen aivan varma, että, että työ tulee vuoropuhelun osalta olemaan oikein helppoa ryhmien välillä, kun olen nyt tänä iltana teitä kuunnellut, niin tässä toki on tärkeintä tehdä viestistä mahdollisimman tehokas. Kiitoksia. Thank you, Ms. Forenza. Kiitos, edustaja Forenza. Määräaika tarkistusten jättämiselle 26. lokakuuta kello 11 aamupäivällä. Kiitos. Onko muita asioita? Seuraava kokouksemme 8. päivä marraskuuta 9.30 yhteen. Kiitos oikein paljon kaikille kollegoille, sihteeristölle ja kiitos kaikille tulkeille. Kiitos teille kaikille osallistumisesta tähän kokoukseen ja toivotan mukavaa iltaa. Thank you.